So, dear colleagues, may I ask you to take seat? Parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Niin kuin tiedätte, nyt pidämme Ekonin ja Liben yhteiskokouksen. Ja kiitokset äh, Claude siitä, että isännöit äh, tällä valiokuntasi kokous aikana meitä. Meidän on tarkoitus keskustella asioista, jotka liittyvät uuteen delegoituun asetukseen neljännen rahanpesudirektiivin alalla. Ja niin kuin tiedätte, Sri Lanka, Trinidad Tobago ja Tunisia on nyt tarkoitus lisätä liitteessä olevaan taulukkoon. Tiina Astola, tervetuloa komissiosta oikeuspääosastolta näiden kolmen maan Tunisian edustajana Muhammed Rida Chalkoum, joka on valtiovarainministeri Tunisiasta, on paikalla. Samoin meillä on paikalla Sabri Pachtobil, joka on ulkoasiaina valtiosihteeri. Ja Sri Lankasta Rodrin Pereira, suurlähettiläs, tervetuloa, ja Colin Connelly, joka on Trinidad ja Tobagon tasavallan suurlähettiläs. No niin, tässä tarvitaan hiukan sitten äh, paikkoja täytyy vaihtaa, koska tässä edessä paikkoja on aika vähän, mutta nyt tosiaan äh, Tunisian äh, valtiovarainministeri istuu täällä edessä. Komission jäsen Jourova ei tänä iltana paikalle päässyt, mutta jäsenet ovat saaneet komission julkilausuman asiaan liittyen tänään. Ja täytyy sanoa, että tämä teksti osoittaa, että me olimme oikeassa, kun nostimme tämän Tunisian mukanottamisen luetteloon esiin syystä, jonka kaikki tunnemme, eli tiiviit sitten Euroopan unionin ja Tunisian välillä, strateginen merkitys, maan strateginen merkitys ja oikeusvaltio periaatteen ja demokratian kehittyminen Maghreb-alueella, mutta erityisesti vielä sitten siksi, että Tunisian ottaminen luetteloon aivan ilmeisesti vaikuttaa johtuu siitä, että menettelyt ja aikataulut ovat nyt olleet hiukan päällekkäisiä. Tässä on ollut onnettomia yhteensattumia ja tosiaan Tunisia mm, lainsäädännön alalla on ryhtynyt ponnisteluihin ja nämä toimet, jotka on toteutettu viime vuosina ja erityisesti viime kuukausina, jopa viime viikkoina, myös hyvin selkeä toimintasuunnitelma, joka kattaa jäljellä olevat avoimet kysymykset. Eli meillä on nyt tällainen erityistilanne Tunisian suhteen, sitä meidän tulee kunnolla arvioida myös siksi, että haluamme, että komissio voi riippumatta tehdä omat arvioonsa. joten on hyvä, että voimme käydä tällaista keskustelua, mielipiteiden vaihtoa myös näiden kahden muun luetteloon lisättäväksi ehdotetun maan kanssa. Mutta tosiaan äh, Tunisian tilanne on äh, erityislaatuinen. Ja nyt äh, Claude, ole hyvä. Thank you. Paljon kiitoksia Roberto ja pahoittelen hyvät kollegat, että arvoitimme näin myöhässä, mutta nyt pyrimme olemaan tehokkaita ajan suhteen. Oliko tuo työjärjestyspuheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä. Uh, Edustaja Viegas, eh, tiedän, että teillä on asia. Me olemme saaneet sen tiedoksemme mm, koordinaattorien seurannasta. Jos mahdollista, pyytäisin, että keskustelisimme tästä teidän esiin nostamastanne asiasta sen jälkeen, kun olemme kuulleet eh, näitä maiden edustajia, joten me palaamme asiaan hiukan myöhemmin. Who... Palaamme nyt tähän asiaan ennen kokousta, ennen, joka seuraa tätä kokousta, mutta palaamme siis asiaan. Aivan aluksi Nina Stola oikeuspääosastosta kuulemme ja tämän jälkeen Sri Lankan ja Trinidadin edustajia. Jos kaikki nyt pitäytyisivät aikarajoissa, se olisi hienoa myös siksi, että kaikki ovat tietoisia laajemmasta keskustelusta, jota on käyty näiden kysymysten parissa muissakin paikoissa. Eli Nina Astola komissiosta, olkaa hyvä, teillä viisi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät arvoisat lähettiläät, kiitos mahdollisuudesta keskustella tästä delegoidusta säädöksestä. Mikrofoni on päällä. Okay. I welcome this. Minusta on hyvä, että tätä asiaa jatkuvasti käsitellään Euroopan parlamentissa. Kumpikin toimielin tunnustaa, miten ensisijaisena täytyy pitää rahanpesun torjuntaa ja terrorismin rahoitusta. Ja mikä rooli toimintaryhmällä ja lainsäädännöllä on, jotka tähtäävät tähän. Euroopan parlamentti ja komissio ovat jakaneet samat prioriteetit direktiivin uudistamisessa ja odotan mielenkiinnolla teidän äänestystänne myöhemmin tänään tekstissä, josta on sovittu. Komissiomainen luettelo artiklan 9 mukaan direktiivissä on hyvin tärkeä osa direktiivin puitetta. Ja kuten täällä on mainittu, olitte saaneet komission julkilausuman asiasta, jonka lähetti parlamentille komission ensin Jourovaa. Haluaisin korostaa jotakin asioita tämänpäiväisestä tänään tästä julistuksesta ajatellen kaikkia Tunisia siksi, että tuo maa on ollut eturintamassa päätöslauselman luonnoksesityksessä. Haluaisin sanoa, että on hyvä, että valtiovarainministeri on paikalla täällä, herra Sagu, samoin kuin eh, lähettiläät, suurlähettiläät Sri Lankasta ja Trinidadista ja Tobakosta. Kahden ja puolen vuoden tiukan seurannan, konsultaatioiden ja veron jälkeen marraskuussa 2017 rahoitus FATFn eh, jäsenet rahanpesun ja toimintaryhmän jäsenet tulivat siihen tulokseen, että Sinkalla tunnilla tupakilla Tunisialla on edelleenkin strategisia puutteita rahanpesun torjunnassa ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Euroopan parlamentti osallistui näihin keskusteluihin fatf yhdessä EUn jäsenvaltioiden kanssa. Nämä strategiset puutteet ovat hyvin vakavia ja koskevat monia ratkaisevan tärkeitä alueita. Puutteet on Tunisian osalta sillä, jotka koskevat erityisesti valvontaa rahoitussektorilla, ei-rahoitussektorin sääntelyä ja valvontaa, todellisen omistajuuden avoimuutta, mikä on tämä kysymys parlamentille – sisältökäskevän tiedusteluryhmän äh, toimintavaltuus, rahoitukselliset sanktiot äh, terrorismin rahoituksesta, julkisen, julkisten yhteisöjen toiminnan seuraaminen, on kysymys terrorismin rahoituksesta sekä rahoituksesta, joka koskee toiminnan laajentamista. Puutteet, puutteet on havaittu monilla eri alueilla, Trinidadissa ja Tobakossa ja Sri Lankassa. Nämä puutteet on tunnustettu näissä kolmessa maassa, jotka ovat korkealla tasolla poliittisesti sitoutuneita asioiden käsittelemiseen toimintasuunnitelman pohjalta, josta sovittiin FATFn kanssa. Tuolta pohjalta nuo maat on lueteltu rahanpesun vastaisen toiminnan ryhmässä asianmukaisen asiakirjan listalle. Mitä tulee asianmukaiseen tietoon, jota on käytössä komissio teki esityksen siitä, että nämä maat lisätäisiin korkeariskimaiden listalle niiden velvoitteiden mukaisesti, jotka ovat artiklassa 9 rahanpesun torjunnan direktiivissä. Tänään neuvosto oli yhtä mieltä komission listasta. Komissio pitää hyvänä sitä, että korkean tason poliittinen sitoutuminen asiaan on tapahtunut Tunisiassa ja tunnustaa viimeisimmät toimit, jotka on hyväksytty, jotka asettavat maan oikealle linjalle kohti toimintasuunnitelman toteuttamista, josta on sovittu FATFn kanssa. Erityisesti komissio ottaa huomioon, kuten on korostettu äskeisimmässä FATFn ja kahdenvälisissä kokouksissa, esimerkiksi 11. tammikuuta Pietarissa, että Tunisia on ottanut askelia kohti toimivaa rahoitusten seuraamisten järjestelyä, joka koskee terveysrahoitusta ja seuraa myöskin sektori, joka on järjestösektorin seurannan osalta tärkeä. Tunsihan on edelleenkin pantava toimeen kohtia, jotka ovat tässä toimintaohjelmassa, on, on kohtia, jotka voidaan panna nopeasti toimeen sekä kun Tunisia on pyytänyt tukea avustuksessa, tu, pyytänyt tukea näiden toimien toteuttamisessa. Euroopan unionin ja Tunisialla on <clears throat> erityinen kumppanisopimus ja puitteet läheisestä avusta ja yhteistyöstä. Euroopan komissio tästä syystä antaa tukensa ja pyrkii varmistamaan sen, että kun puutteet on määrit, havaitut puutteet on korjattu, kun Tunisia voi nopeasti siirtyä FATFn listalta ja EUn listalta. Minä voin myös toistaa komission sitoumuksen tehdä riippumaton arviointi ajatellen artiklan 9 toteuttamista direktiivin osalta. Tunisia on strategisesti tärkeä ja sen, tämä uuden arvio tapahtuu mahdollisimman pikaisesti vuoden 2018 aikana. Minä päätän puheenvuoron tähän, koska aikaa on rajallisesti käytössä, mutta olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Paljon kiitoksia ja kiitoksia siitä, että noudatitte aikarajoja. Olisi hienoa, jos kaikki voisivat tehdä samoin. Nyt Mohamed Riidan valtiovarainministerin puoleen käännön. Hän viidessä minuutissa voi kertoa meille tilanteesta. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, pu- hyvä puheenjohtaja ja hyvät naiset ja herrat. Sallikaa minun aivan aluksi Tunisian hallituksen puolesta kiittää Ekon ja Libya-valiokuntia lämpimästi Euroopan parlamentissa siitä, että meidät on kutsuttu kertomaan siitä, kuinka olemme täyttämässä rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituksen ähm, sitoumuksiamme. Haluaisin nyt kertoa erityisesti siitä, kuinka olemme hämmästyneitä ja ihmeissämme komission hiljattaisesta julkaisusta delegoidusta säädösehdotuksesta, jonka mukaan äh, GAFin äh, Eli rahanpesun vastaisen ryhmän lähi ja Pohjois-Afrikan rahanpesun kohdalta asetuksen mukaisesti Tunisia otettaisiin listalle, jolla ovat korostetun seurannan maat, ne joita en tässä nyt luettele. Gafin kaikki asiantuntijat Bahrainissa ja Pietarissa olivat onnitelleet juuri Tunisia meidän työstämme ja sitoumuksestamme tämän suuren haasteen suhteen. Tunisia on ollut terrorismin suurimpia uhreja ja tämän tuhoisan aloittamme kohtaavan ilmiön edessä. Me emme ole säästelleet turvallisuusjoukkojemme tai armeijamme ponnistuksia – ja me olemme olleet erittäin tarkkoja siinä, että seuraamme niitä rahavertoja, jotka saattaisivat tällaisen uhan olemassaolollemme aiheuttaa. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että Euroopan unionin ensimmäinen kumppanimme haluaa aluetta puolustaa, mutta kyseessä on myöskin yhteinen taistelumme, yhteinen haasteemme. Siksi mielestämme ei ole perusteltua ja on epäoikeudenmukaista, että Tunisia on otettu komission listalle. Tämä vaikuttaa olemaan automatismi emmekä me pysty arvostamaan tämän kaltaista prosessia, joka ottaa huomioon edistymistämme. Riski siitä, että jäämme tälle listalle, vaikka olemme GAFin sitoumukset täyttäneet, on suuri. Äh, jos ähm, voisitte puhua hiukan hitaammin, pahoittelen, että nyt ähm, hoputin teitä. Saatte hiukan enemmän aikaa ähm, meidän ensimmäinen kumppanimme Euroopan unioni haluaa puolustaa aluettaan tämän kaltaista rikolliselta toiminnalta, ymmärrämme sen, mutta kyseessä on yhteinen haasteemme, yhteinen taistelumme. Mielestämme ei ole perusteltavissaan epäoikeudenmukaista, että komissio on ottanut Tunisian tälle listalle automaattisella tavalla. Me emme ää, tätä prosessia voi arvostaa. Siinä ei ottu huomioon sitä edistystä, jota olemme saaneet aikaan. On vaarana, että vaikka täytämme GAFI-sitoumuksemme, jäämme tälle listalle. Ja Tunisia on sitä paitsi äh, GAFin puheenjohtajan kin ähm, mukaan noudattanut sitoumuksiaan ja toimintasuunnitelmaansa seurannut. GAFI on tämän lisäksi toissa päivänä tehnyt muutoksia omalle sivulleen. Tunisia on tällä hetkellä siellä valvottavien oikeudenkäyttöalueiden listalla, ja Gafi ei vaadi näiden maiden osalta vahvistetun varovaisuuden menettelyä. Meidän maamme status on vahva viesti ja teidän ymmärryksenne olisi hyvin tervetullutta asiassa. Hyvät ähm, ja herrat, hyvät edustajat, hallituksemme sitoumuksia, jotka se on tehnyt noudattaa. Ja tässä yhteydessä olemme tehneet äh, tarkan täsmällisen kalenterin ja tätä aikataulua noudatamme uuden toimintasuunnitelman puitteissakin vuoden 2018 huhtikuusta lähtien viimeistään. Asiantuntijakokouksessa näitä sitoumuksia käytiin Pietarissa tänään tammikuussa läpi, erityisesti liittyen YK turvallisuuskokouksen päätöslauselmaan liittyen terrorismin rahoitukseen. Tunisian ponnistuksia on lisätty ja olemme käsitelleet jo niitä riskejä, jotka ovat olleet esillä viimeisen kolmanneksen aikana. Olemme tehneet parhaita ponnistuksia ja olemme ottaneet eri toimijat mukaan. Näin Tunisia myöskin on tehnyt muutoksia lainsäädäntöönsä koskien rahoituskysymyksiä ja terrorismin rahoitusta sekä aseiden leviämistä koskevaa lainsäädäntöä. Tunisia on saanut todellisia arviointimuutoksia aikaan. meina Gafin hiljattaessa Bahrainin kokouksessa, joka 6. joulukuuta eli päivää etuajassa julkaistiin. Tunisia arvioi, että sen strategiset vajeet on nyt täysin korjattu aivan eh, eri arvioiden mukaisesti yhteisymmärryksessä ja toisaalta ja uuden asetuksen julkaisun myötä terrorismin rahoituksesta koskevan lainsäädännön noita Tunisia täysin noudattaa vaatimuksia ja myöskin artikla 9 Euroopan laissa direktiivissä tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa, että GAFin eh, asiantuntijat ovat jo vuonna 2016 tuoneet nämä uudistukset esiin. Me olemme eh, siis käynnistämässä GAFin uuden toimintasuunnitelman seuraamisen tämän vuonna huhtikuussa viimeistään. Hyvät naiset ja herrat, eh, kolmansien maiden osalta pitää käyttää arviointijärjestelmää ja se, että Tunisia pidettäisiin maana, jota tulee erityisesti valvoa, on ennakkoluulen arvio ja koskettaa vain, ei vain minun maatani, mutta myöskin Euroopan unionin kanssa suurin osa kaupasta tapahtuu ja tämä myöskin uhkaa sitä haurasta vielä uutta siirtymää, jonka tielle olemme lähteneet. Tämä delegoitussäädös on nyt annettu hetkellä, jolla Tunisia on sitoutunut strategiseen työhön Euroopan unionin kanssa ja pitkälle menevän laajalaisen kauppasopimuksen päättämiseen. Tämä julkaisu tapahtuu sellaisella hetkellä, kun strateginen ensimmäinen kumppani Euroopan unioni Välimeren alueella on luonut puitteiston tullitoimille ja pyrkinyt ratkaisemaan kaikkia ongelmiamme ennaltaehkäisevällä avoimella tavalla. Haluaisin korostaa sitä prioriteettia, jonka Tunisian hallitus antaa ennen tämän vuoden ensimmäisen kolmanneksen täyttymistä ähm, sitoumuksien täyttämiselle Tunisia pyrkii täyttämään vajeet toiminnassaan, mitä tulee puutteisiin rahanpesun ehkäisyn äh, alaan tai terrorismin rahoitukseen. Me olemme hyvin äh, sitoutuneita ja Haluamme vakuuttaa Euroopan kansallisitoutumistamme. Euroopan parlamentin tulisi ähm, käsitellä Tunisian ottamista tälle listalle uhkaamatta kuitenkaan demokraattista prosessia. Haluaisin kiittää hyvin paljon huomiostanne. Kiitoksia. Thank you, Minister, and Ambassador Rodney Pereira for... Paljon kiitoksia, Rodney Pereira. Sri Lankasta, olkaa Kiitos oikein paljon Arvoisat äh, puheenjohtajat, äh, Sri Lankalla ja EUlla on tiiviit äh, suhteet. Speaking uh, from there, it's just we've messed up our rotation. Anteeksi, nyt ähm, ennen kuin aloitan puheenvuoron, meillä tämä rotaatio meni hiukan sekaisin, joten siitä syystä joudutte sieltä salin puolta käyttämään puheenvuoronne. Pahoittelen suuresti. European Union. Voi, ei se mitään. Niin, Sri Lankalla ja EUlla on äh, tiiviit ja kohteliaat äh, suhteet ja muun muassa Euroopan parlamentin kanssa tapaamme säännöllisesti EU-Sri Lankaa yhteiskokous järjestettiin Kolombossa kymmenen päivää sitten ja usein Euroopan parlamentin kaakkois aasia valtuuskunta vierailee maassamme ja Sri Lankan parlamentin valtuuskunta vieraili täällä Euroopan parlamentissa tutustumassa budjettivaliokunnan toimintaan vastikään, jotta voisimme ymmärtää, miten julkisen rahoituksen parlamentaarista valvontaa voitaisiin myös maassamme vahvistaa. Lisäksi Sri Lankan hallituksen ja EU-toimielinten välillä käydään korkean tason neuvotteluja hallitustasolla. Tosiaan kyse on teknisestä yhteistyöstä ja tuesta Euroopan unionilta. Siksi kiitämme kutsusta Ekon ja Libe-valiokunnilta, että saamme osallistua tähän yhteiskokoukseen. Arvoisat puheenjohtajat, FATF-kokouksessa Buenos Airesissa äh, Argentiinassa viime lokakuussa Sri Lanka äh, katsottiin maaksi, jonka rahanpesu terrorismin rahoitustorjuntaa toiminnassa on puutteita. Marraskuuta 2017 äh, on tosiaan tämä päätös FATFltä. Tämän jälkeen Sri Lankan pääministeri sitoutui kirjallisesti äh, kansainvälisten kumppaniensa kanssa toimintaan niin, että Silanka korjaisi nämä puutteet lainsäädännössään ja toiminnassaan, jotta maa kunnioittaisi kansainvälisiä sääntöjä ja standardeja rahanpesualalla ja terrorismin rahoituksen torjunta alalla Sri Lanka on jo saanut aikaan merkittävää edell- edellyttää edistystä toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Valiokuntien on hyvä tietää, että kansallinen koordinointitaho on nyt nimitetty hallituksemme toimesta ja se tarkkailee tämän toimintasuunnitelmamme toteutumista. Haluamme todistaa Euroopan parlamentille, että Sri Lanka kunnioittaa toimintasuunnitelmaa ja, ja tulee sen täytäntöönpanemaan aikataulussa. FA ITFn mm, päätösten mukaisesti. No nyt puhutaan siitä, että Sri Lanka ja kaksi muuta maata lisättäisiin niiden maiden äh, luetteloon liitteessä, äh, joilla on puutteita rahanpesuun äh, torjunnassa ja terrorismin rahoitusjäljityksen torjunnassa – ja me tulemme määräisesti täytäntöönpanomaan FATFn äh, säännöstön ja katsomme, että Euroopan parlamentin tai Euroopan unionin tulisi itse arvioida äh, tällaiset korkean riskin maat sen sijaan, että luottaisi äh, täysin muiden tekemiin arvioihin. Arvoisat puheenjohtajat, voin vakuuttaa teille, että Sri Lanka tekee kanssanne täysimääräisesti yhteistyötä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että Sri Lanka täysin täyttää kansainväliset velvoitteensa. Kiitos puheenjohtajat. Paljon kiitoksia. Nyt menemme Colin Connollyin suurlähettiläiseen, joka puhuu Trinidad et Tobagon puolesta ja Pahoittelemme, me emme onnistuneet jakamaan tätä paneelia aivan oikein, joudutte sieltä salin puolelta puhumaan. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos, hyvät näistä herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. on no, kunnia puhua parlamentille tästä levytysasiaksesta muutosta 2016 kautta 1675 ja direktiivistä EU 2015 kautta 849, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet, joka koskee sydäntupakan lisäämistä Euroopan listalle korkean riskin kolmansista maista joilla on strategisia puutteita, niiden rahanpesua ja terrorismin, torjuntaa, terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevassa järjestelyssä ja että tapahtuvat uhkaa rahoitusjärjestelmällä Euroopan unionissa. Niin pakko pitää tärkeänä, että uhat, jotka aiheutuvat rahanpesusta, terrorismin rahoituksesta ja joukkotuhansainen levittämisestä, ovat edelleenkin olennaisia asioita. Tästä Siksi on tarpeen, että sidotaan periaatteessa, jotka on ilmoitettu FATFn suosituksessa ja metodologia. ja Tobacco ovat osoittaneet sitoutuneensa tähän kolmannessa äh, kolmella kierroksella, jotka ovat keskinäisiä arviointeja, joka liittyy siihen, että on parannusta aikaa teknisessä mm, sääntöjen noudattamisessa. Ja tobako ovat ilmaisseet, että ne ovat mukana CFATFn toiminnassa ja ensimmäisiä maita, jotka ovat mukana neljännessä keskinäisen arvioinnin prosessin kierroksessa. Sinä tupakko ja CFTF ovat menneet tuntemattomille vesille tällä neljällä kerroksella, jossa ensimmäisellä kerralla katsotaan AML-CFD-järjestelmän tehokkuutta. Sinä topakko neljännen kierroksen raportti julkaistiin kesäkuussa 2016 ja sen tuloksien pohjalta niin tobakko täytti kriteerit kahdessa uudelleenäyttöprosessissa, CFTFn vahvistetussa seurantaprosessissa ja FATFn kansainvälisen yhteistyön ryhmän menettelyssä. Työntopakko meni yhden vuoden seurantavaiheeseen kesäkuussa 2016 menettelyjen mukaisesti, ja tuolloin seurattiin tekniikkaa sääntöjen ottamista siitä, miten tehokkaasti on korjattu puutoksia, jotka oli havaittu tässä arviointiprosessissa. Nyt topakko ovat ensimmäisiä maita, jotka ovat neljällä kierroksella, jotka ovat käyneet tämän keskinäisen arvioisen vaiheen. Tämä kumminkin prosessi olivat käynnissä ja ensimmäisen vuoden yhden vuoden prosessin jälkeen niin osalta todettiin, että monilla avainalueilla oli saavutettu edistystä ennen kaikkea neljä, ensinnäkin kansallinen riskipolitiikka ja koordinointi, toiseksi seuranta ehkäisevät toimenpiteet ja neljänneksi äh, rahoituksellisen tiedustelun käyttäminen. FATF myöskin piti hyvänä FATF Tobaconin korkean tason poliittista sitoutumista selkeästi FATFn ja CFATFn äh, toiminta, jossa oli puututtu myöskin kaikkiin jäljellä olisiin strategisiin puutteisiin. Oli pantu toimeen toimintasuunnitelma, josta oli sovittu 3. Mm, marraskuuta 2007 tässä ohjelmassaan tavoitteita, jotka koskevat tavoitteiden saavutusta tiettyjen aikaverien puitteissa. Näistä ehdotettu tavakko on hyvin tavoitteiden saavuttamisen osalta aikataulussa ja jatkaa yhteistyötä tässä prosessissa sekä CFATFn ja CFATFn kanssa. Olemme ottaneet eh, kahden lähestymistavan näiden toimien osalta. Olemme pyrkineet operatiivisesti puuttumaan lainsäädäntö- ja hallintolitoimiin ja olemme pyrkineet määrittämään maakohtaiset eh, muutokset lainsäädännöllisiin puitteisiimme. Hallitus jatkaa eh, työtä kahden avainlainsäädäntöehdotuksen osalta, jotka tarttuvat näihin puutteisiin. Ja ne ovat tällä hetkellä parlamentin käsittelyyn ensinnäkin terrorismin terrorismin torjuntan lainsäädäntö koskeva korjaus, korjaava lainsäädäntö vuotta 2016, joka on otetaan esitetty 26. tammikuuta 2018 ja puututaan menomaan ehkäiseviin toimiin ja pyritään puuttumaan terroristisen toiminnan rahoittamiseen, terrorisen terroristitoimintaan ja selkeästi asoittamaan lainsäädäntövälineitä, pitää täyttämään kansainväliset juridiset sitoumukset ja myöskin tarjomaan kansainvälisesti terroria. Sen tapako eh, toinen lainsäädäntö on vuoden 2017, jota on tullaan käsittelemään 30. tammikuuta 2018. Se poistetaan osa rajoituksia, jotka liittyvät keskinäiseen apuun, joka koskee eh, verotusta koskevia rikkomuksia ja keskinäistä apua näissä asioissa. Ja ottaa käyttöön myöskin korjauksen, joka koskee eh, menettelyä, jotka liittyvät rikoslainsäädäntöön kohta 11-27, joka mahdollistaisi, että rahanpesurikokset voivat ottaa erillisenä asiana käsiteltäväksi. Tätä katsotaan saman nopeasti päätökseen syytteiden nostaminen ja myöskin aikaan tehokkaita tuloksia äh, rahanpesun tutkinnoissa ja syytesmenettelyissä. Tämä on myöskin esittämässä lainsäädäntöluonnoksia, joilla pyritään ja Tobacco on yksi viidestä maasta, jotka ovat mukana lainsäädäntökirjassa, joka koskee säännösten noudattamista. Työntopakko on huolissaan syvästi siitä, mikä näyttää olevan eh, väärää tulkintaa siitä, miten, mitä on nähtävissä FATFn eh, asiakirjassa. Me ymmärrämme, että FATFn tavoitteena on, että tämä asiakirja kokee kaikki esiin ja, ja puuttuu erityisesti mahdollisiin puutteisiin, ja tässä heijastua korkean tason toimintaa, jota on harjoittu, jolla pyritään puuttumaan puutteisiin ja erityisen varovaisuuden periaatteita. Conclusions now, please. Voisitteko vetää johtopäätöksen pian? If you are, Mr. Cluden, one minute. Vain yksi minuutti, jos sallitte. Or two. Another sentence, please. We need to... Vielä yksi lause meidän pitäisi ehtiä kuulla koordinaattoreita ja teidän pitäisi voida vastata heidän kysymyksiinsä, joten vielä yksi laus, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Noudatan teidän rajoituksianne. Haluaisin vain tehdä selväksi vielä sen, että Trinidad Tobago on sitoutunut korkean tason vuoropuheluun ja sitoutunut siihen prosessiin, jota täällä käsitellään ja parlamentti näissä tapauksissa on valtuutuksen sille, että tähän asiaan sitoudutaan korkeammalla mahdollisella tasolla. Paljon kiitoksia, hyvä lähettiläs. Nyt siirrymme koordinaattoreihin ja pyytäisin, jos mahdollista, että käyttäisitte minuutin tai kahden puheenvuoroja korkeintaan kaksi minuuttia, jos minuutti on mahdoton. Näin saisimme sekä Ekon että Libyan koordinaattoreille puheaikaa. Erät koordinaattorit eivät taida olla paikalla mutta EPPn konttori mm, edustaja Baltz, Kiitos puheenjohtaja, aion puhua saksan kieltä. Aivan ensiksi haluan äh, niin äh, ei ole äh, tarpeen mm, yksittäisiä maita lisätä tähän luetteloon. Mrs. doesn't want Paljon kiitoksia EPPn puolesta. Libyvaliokunnasta edustaja Metsola ei halunnut puheenvuoroa. Taisit olla siis samaa mieltä kaikessa, mitä edustaja Balt sanoi. Eli nyt SND-ryhmän puolesta Libya-valiokunnasta edustaja Sipel, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Oh, Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia tästä mielipiteen vaihdosta näiden kolmen maan kanssa hyvin tarkkaan epäile sitä, etteivätkö ne olisi hyvin sitoutuneita täyttämään kriteerit ja parantamaan eh, kukin tilannettaan. Kuitenkin en voi nähdä, että nyt tällä hetkellä voisimme olla varmoja siitä, että toimet saatetaan. Jäsenvaltiolta saataisiin lupaus siitä, että juu, juu, huhtikuussa homma on hoidossa, niin en minä siihen luottaisi. Ja sanoisin, että no niin, hyvä on. Lisäksi on hyvä kumppanuus ja yhteistyö näiden maiden kanssa, Tunisian kanssa jopa täyty. Ja siksi minulla on epäilyksiä siitä, voimmeko äänestää delegoitua säädöstä vastaan. Kysyisin kuitenkin komissiolta, että onko komissio täyty, ja siksi minulla on epäilyksiä siitä, voimmeko äänestää delegoitua säädöstä vastaan. Kysyisin kuitenkin komissiolta, että onko komissio... Kiitoksia. Seuraava Ekon koordinaattori, joka on paikalla, on Ramon Tremosa Aldesta. Olkaa hyvä. Otan joka listalta, joka valiokunnasta listalta seuraavan koordinaattorin. Valitettavasti monet koordinaattorit ovat pois. En minä vielä pidä puheenvuoroa, antakaa Lukkalle puheenvuoro vaan. Audi. Hyvä. Eli Audi-koordinaattori, joka on seuraavana, ei halua puheenvuoroa käyttää then I'll go to the next. Sillä ellette halua puheenvuoroa nyt, menen seuraavan ekon koordinaattoriin. Right, so Tremosa first. Tremosa ensin. Ettekö voisi nyt käyttää puheenvuoroa? Me haaskaamme aikaa. Remark. No, tämä järjestely kiinnostaa. halusin vain sanoa, että yleisesti ensin puhuu ECR-koordinaattori ja sekin alti, mutta jos herra Tremosa haluaa puhua, niin minua kyllä se minulle sopii. Mutta minä olen Ekonissa koordinaattorina. Tämän vain teille tiedoksi. Tämän tarkoitus oli, että koordinaattorit käyttävät puheenvuorot. Tremosa on koordinaattori, eli nyt on Tremosan vuoro, vuoro ja kun sen voitte tosiaan tehdä. Tremosa. No, just uh, a very brief intervention to say that... Minä en luota FATFään. Olen kuullut monilta ihmisiltä, että se on usein poliittisesti manipuloinnin kohtana. joten olen yllättynyt siitä lähi ja Pohjois-Afrikan alueelta, että siellä on Tunisia, mutta ja monia muita maita, kuten esimerkiksi naapurimaan Libya. Minä kuitenkin luotan komissioon, luotan ihmisiä, jotka ovat työskennelleet rahanpesun torjunnassa, on ollut heidän kanssaan tekemisissä. Ja tässä parlamentissa kahden direktiivin yhteydessä, jota täällä käsiteltiin. Ja se, mitä me olemme kysyneet olla tilanteen. Ja olen yhtä mieltä siitä, mitä kollega herra Luke teki, että meillä pitäisi olla delegoitu säädös maan osalta, koska on aivan väärin se, että on tällaisia suhteellisia asioiden käsittelyjä. Minusta komission tulisi antaa meille täsmällisempää tietoa siitä, miksi... Kysymys heille, sillä rehellisesti, jos olen aivan aivan suorapuheinen. En ole tähän teidän alkupuheenvuoron tyytyväinen. Se on niin byrokraattinen. Teillä voisi olla tällainen ikään kuin julkinen, positiivinen julkilausema. On rekisterin omistajuuskysymys, josta me olen taistelleet tiukasti, mutta en tätä kysymystä teille aseta. Olen sen jo tehnyt aikaisemminkin, mutta jos kysymme jos ottaisimme listalle kaikki ne maat, joilla tätä omistajarekisteriä ei ole, niin tilanne olisi aikamoisen erilainen. Tiedämme tuon tilanteeseen muissa maissa. Toivon, että jos komissio ei halua että meidän hylkäävän tätä delegoitua säädöstä, toivoisin, että komissio selittäisi tilanteen paremmin, sillä nyt minuun ei tehnyt vaikutusta tämä teidän alkupuheenvuoron perustelunne ehkäpä aloitamme komissiosta kaksi minuuttia ja tämän jälkeen äh, sitten äh, äh, ministeri ja suurlähettiläät. No kolme neljä minuuttia. Kiitoksia. Toivon, että muistan nämä kysymykset ja jos en, niin muistuttakaa ihmeessä. Ensinnäkin tästä ajoituksesta. Me emme voi sanoa tarkkaan, tarkkaa päivämäärää, koska ensin meidän täytyy eh, tarkastella eh, tilannetta ja toteuttaa menettely, mikä myös vaatisi vierailun paikan päällä sen toteamiseksi, että ehm, toimet todella toimivat. Mitä sitten tulee suhteeseen eh, FATF-luettelon ja oman arviomme välillä, me olemme työstämässä omia arvioitamme. Ensimmäiset ovat tulossa ensimmäistä maista tämän vuoden lopulla ja ne näin täydentävät sitten tätä FATF-luetteloa. No niin, sitten kun on puhuttu etuisuuskohtelusta paitsi meidän säännöissämme myös FATF-puitteissa, miksi Tunisia? kun katsotaan tätä aikataulua, jonka puitteissa Tunisia äh, arvioidaan. Tunisia on hyväksynyt itse tämän aikataulun ja sitten muut maat äh, itse asiassa tulevat jälkikäteen ja niitä arvioidaan, joten tästä syystä todennäköisesti nämä muut maat tulevat myöhemmin luetteloon. Mitä sitten tulee Äh, tähän luetteloon. Eihän se nyt ole äh, rankaisevaa, eikä se kiellä kauppaa, äh, eikä apua näille maille. Eli näin ollen tämä ei ole niin vahva väline kuin ehkä muut, tietyt muut toimet. Mitä sitten tulee siihen, oliko meillä tiedot arviointia varten kyllä, ja ne kävimme läpi, ja me olemme käyneet läpi materiaalin, ja sen perusteella on edelleen puutteita. Ei kyse ole numeroista, kyse on luonnollisesti sisällöstä tai merkityksestä. Vastasinkin jo Libyaan liittyvän kysymykseen. Siihen palataan sitten myöhemmin. Ja aikataulu oma arviomme tämän vuoden lopussa. Unohdinko jotain? Lukke esittää kysymystä mikrofonin käyttämättä. Eli monetko maat maailmassa hyötyvät tosiasiallisesta omistajuudesta. No FATF arvioi niitä sovitun aikataulun mukaisesti ja me tulemme siihen tutustumaan. Sitten on muitakin asioita liittyen säännöt muut kuin rahoitusalat. Tämä on esimerkiksi tullut huomioon otetuksi, ei yksin omaan tämä omistajuuskysymys. Ja todennäköisesti delegoitu säädös tulisi siinä tapauksessa, että tietyt maat kuuluvat tähän luettelon mielestämme. Siis viittaatteko te nyt valvontaan? Siis muu kuin rahoitusala, sen sääntely ja valvonta. No niin, kiitoksia vastauksestanne. So the colleagues, the ambassadors. Hyvät kollegat. Starting with the Minister of Finance. Uh, edistys, jota me olemme saavuttaneet ja edistys, joka, jota olemme parhaillaan saavuttamassa on hyvin tärkeää nimenomaan siksi, että komission tulisi tunnustaa se ja, ja varmistaa se, että pysymme oikealla linjalla, että käymme rakentavaa vuoropuhelua, kuten niin monissa muissakin asioissa, käymme. Sri Lanka on maa, jonka testaa demokratiaa uudestaan ja vahvistaa, että oikeusvaltio on erittäin tärkeä tekijä. Näissä asioissa me käymme jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan unionin toimijoiden kanssa ja haluaisimme, että tämäkin otettaisiin huomioon. On olemassa mekanismi, jonka kautta voimme tarttua näihin kysymyksiin, että me täysin noudatamme kansainvälisiä velvoitteita. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos jälleen puheenvuorosta. Toteaisin vain lyhyesti, että saavuttuani tänne maani EU-suurlähettiläksi aina siitä alkaen suhteet komission ovat olleet hyvän vuoropuhelun, koordinaation suhteet. Ja tässä Eh, tapauksessa eh, täytyy kuitenkin todeta, että näin ei ollut. Maani sai vain kolme päivää varoitusaikaa vastata tähän kysymykseen ja tässä asiassa tietääkseni aiemmin meitä ei todellakaan ole kuultu ja tästä, eh, tätä kyllä valittelen kovasti. Toiseksi tässä se, mitä FATF tekee, on esitetty täysin väärin. FATF ei koskaan ole suositellut minkäännäköisiä seuraamuksia meihin kohdistuen, joten miten voi olla, että kun FATF ei koskaan sanktioita ole vaatinut, niin täällä nyt vaaditaan. Minun tietääkseni 3840 suosituksesta FATFltä on jo täytetty tehty, toteutettu, joten me olemme eh, itse asiassa täyttäneet ne velvoitteet, joita meiltä on vaadittu puheenjohtaja. Minä pyytäisin nyt eh, reilua kohtelua ja pyytäisin, eh, että tarkastelisitte, arvoisat puheenjohtajat, onko maita todella kuultu ja jos me täytämme suosituksista 38-40, niin eikö se tulisi ottaa huomioon ja FATF ei koskaan ole vaatinut tällaisia seuraamuksia vaatimuksia kuin mitä Bryssel. Ähm. Paljon kiitoksia. Äh, ne kollegat, jotka tulivat tänne äänestystä varten, eivätkä olleet keskustelun aikana paikalla, pyytäisin, että olisitte kärsivällisiä, pyytäisin, että Puheenjohtaja Gualtieri käyttää, tarttuu nyt jo puheenjohtajan kiitoksia että Haluan todella kiittää Tunisian hallituksen edustajaa sekä Trinidad topakon ja Sri Lankan suurlähettiläitä ja komissiota tietenkin luonnollisesti mm, haluaisimme keskustella komissaari, olisimme halunneet keskustella komissaarin kanssa, mutta on mukavaa, että että nyt kuitenkin äh, mm, pääjohtajan paikalla. Meidän täytyy tehdä arvioja. Suoraan sanottuna, minä en ole nyt kyllä täysin vakuuttunut. Mielestäni tässä komission äh, julkilausumassa ja puheenvuorossa oli ristiriitaa ja äh, kuultuani ja tietoihin perustuen on mielestäni ihan ilmeistä, että mutta nyt on tärkeitä elementtejä, joita ei ole täytäntöön pantu, mutta jotka yksin eivät olisi tähän arvioon Tunisian kohdalla johtaneet. Eli tässä todella nyt tämä ajoitus on ollut ongelmallinen. Maa on aikaansaanut edistystä palkanut ihmisiä, ottanut käyttöön kakkostason äh, suuntaviivat. Ja sitten on vielä nämä lainsäädäntöehdotuksetkin, äh, joita ei ole toteutettu edes sellaisissa maissa, jotka eivät luettelossa ole. Meillä on nyt hankala tilanne. Mielestäni komission tulisi olla hiukan selkeämpi arviossaan ja ainakin sitten sen tulisi sitoutua nopeasti maita tarvittaessa poistamaan listalta. Ja meille ei nyt sitten luvattu, että mitä tämä nopeasti voisi tarkoittaa, riittäisikö yksi ainut delegoitussäädös jatkossa vaiko eikö. Kyllä me otamme huomioon tämän, ehkä keskeytämme nyt muutamaksi minuutiksi kokouksen, niin että poliittiset ryhmät saavat tilaisuuden tykönään arvioida tilanteen ja sitten päätämme, mitä tehdä, koska meillä on aikataulussa äänestys ja muodollisesti äänestys täytyisi toimittaa. Keskeytämme kokouksen minuutiksi kahdeksi, jotta poliittiset ryhmät voivat tykönään ja myös keskenään keskustella tilanteesta ja pyytäisin, että komission edustajat ja kutsuvieraat poistuisivat, koska parlamentin valiokunnan valiokuntien työt jatkuvat ihan kohta. Keskeytämme nyt. So colleagues, what Mr. Gualtieri... Hyvät kollegat, puheenjohtaja Gualtieri tarkoitti sitä, että jäsenet ja heidän neuvonantajansa jäävät paikalle ja pyytäisimme muita poistumaan. Me teemme siis päätöksen ja siirrymme äänestyksiin.